Tästä äänestetään huomenna. Yksi ilmoitusasia ennen seuraavaa keskustelua. Säännön 231 kohdan 4 mukaisesti mitään pyyntöä ei ole esitetty, että äänestettäisiin korjausliitteestä, joka ilmoitettiin eilen kello 5. Näin ollen korjausliitteestä.